Laura Ferraran mietintöaiheena asiakirjojen julkisuus vuosina 2014-2015. Annan ensimmäisen puheenvuoron esittelijälle. Roa Ferrara, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä Pidimme todellakin hyviä kokouksia ja hedelmällisiä keskusteluja käytiin. Myöskin kiitokset kansalaisille, e, joilta ehdotuksia päätöslausman luonnokseen saatiin. Tässähän Cinque Stellen eli viiden tähden e, foorumi oli mahdollisuus asiaa, komment, mahdollisesti asian kommentoimisen. Ja tarkoitus on parantaa mahdollisuutta, kansalaisten mahdollisuutta osallistua toimintaan ja sellaisiin toimiin, jotka vievät toimielinten toimintaa eteenpäin ja lisäävät avoimuutta. Monesti näitä eh, EU-rakennuksia pidetään varsin umpinaisina sellaisina paikkoina, eh, josta tavallinen ihminen ei tiedä, mitä niiden seinien sisällä tapahtuu mutta monesti sitten sanat eivät aina johda tekoihin. Esimerkiksi muissa vastaavissa päätöslauselmissa on esitetty suosituksia, mutta ne eivät ole johtaneet käytännössä oikein mihinkään. Osallistavat demokratia, se on perusarvo, joka on kirjattu perussopimuksiin. Mutta kuitenkaan tätä oikeutta ei ole kovinkaan paljon hyödynnetty käytännössä tärkeää olisi luoda jonkinlainen julkinen rekisteri ja mahdollistaa se, että kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon todella paremmin ja olisi katsottava, minkälaisia tuloksia voidaan saada aikaan ja katsoa myöskin, miten parantaa ja helpottaa tietoihin pääsyä ja miten hyödyntää tässä yhteydessä erilaisia portaaleja, joita eh, toimielimillä on. Toisaalta olisi myöskin huomioitava eh, jollain tavalla rajoitteisten tai vammaisten ihmisten mahdollisuudet myöskin voida osallistua. Toisaalta eh, katsotaan, miten epäkohtien paljastajien tilanne huomioidaan, minkälaista mahdollista tukea näille annetaan. Varsin tärkeää on pitää koko lainsäädäntöprosessi mahdollisimman avoimena E, esimerkiksi trilogimenettely, kolmikantamenettely on sellainen, että tavallinen kansalainen ei siitä juuri mitään tiedä eikä ymmärrä. Ja Lopparit tietysti saavat käyttöönsä tietoa juuri näiden tieto- ja asiakirjavuotojen takia helpommin kuin muut. Tietysti tällaiset epäviralliset kolmikantaneuvottelut voivat olla hyödyllinen foorumi, mutta tärkeää olisi, että ne toimisivat avoimemmin ja paremmin saataisiin mukaan myöskin kansalaiset. Toisaalta on katsottava, minkä tyyppinen voisi olla lopareiden eh, toimielinten välinen rekisteri, toimintarekisteri ja miten julkisuuteen julki, voitaisiin julk, julkisiksi esittää mahdollisimman suuri määrä asiakirjoja, joita käytetään myös kansainvälisissä yhteyksissä. Kun puhutaan rakennerahastoista, olisi tärkeää saada tietoa menettelyistä ja toisaalta edunsaajista. Näin paremmin vältytään korruptiolta ja väärinkäytöksiltä. Todellakin avoimuuden puute on yksi syy sille, miksi tavalliset kansalaiset eivät EU-hun luota. Nationalistiset näkemykset nostavat päätään aina vain enemmän ja enemmän. Roberto Casaleccio, joka on yksi viiden tähden liikkeen perustajajäsenistä, on nimenomaan kiinnittänyt huomiota näihin kysymyksiin parlamentin edustaja on riippumaton, e, ei voi olla riippuvainen kansalaisista, mutta asian voi nähdä myös toisinpäin. E, nimenomaan hän edustaa demokraattisia arvoja ja hän mahdollistaa ja voi mahdollistaa sen, että asiakirjoihin pääsyä helpotetaan. Tässä varmasti tarjoutuu vielä mahdollisuus lopuksi esittää loppuhuomiot, mutta nyt puheenvuoron saa sitten komissaari Rova Jurva, olkaa hyvä. Madam President, honorable members, this... Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Tämä komissio on tehnyt demokraattisesta muutoksesta ja avoimuudesta yhden kymmenestä poliittisesta prioriteetistaan. Meidän päätöksemme vaikuttavat miljooniin Euroopan kansalaisia. Siitä syystä niihin täytyy suhtautua mahdollisimman demokraattisesti ja avoimesti. Komissio nyt jo soveltaa korkeita avoimuusstandardeja, mutta olemme myös aina suhtautuneet avoimesti näiden käytäntöjemme muuttamiseen silloin, kun se on asianmukaista ja tarpeellista. Komissio kannattaa sitä, että päätöslauselmassa vedotaan parlamentin ja neuvostoa seuraamaan tietojen julkaisemista pidetystä kokouksesta poliittisten päätöksentekijöiden ja poliittipäätöksistä. Tieto yli 10 000 kaltaista kokouksesta on julkaistu. Tämä avoimuusstandardi on asia, jonka pitäisi muotoutua kaikkien EU-toimielinten kulttuurin osaksi. Ja kahdenväliset tapaamiset lobbareiden, poliittisten päätöksentekijöiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa tuovat kyseeseen me kannatamme sitä, että parlamentti tukee me esittää ehdotus toiminnan väliseksi sopimukseksi, joka koskee pakollista avoimuusrekisteriä, joka kattaa kolme päätoimielintä. Tässä suhteessa komissio on käynnistänyt julkisen konsultointiprosessin 1.3.2016 ja sen tavoitteena on esittää sitten ehdotus tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Komissio on vakuuttunut siitä, että kaiken kolmen eh, EU-toimielimen kautta, jotka ovat mukana lainsäädäntötehtävissä, samoin avoimuusstandardeja tulisi soveltaa. Komissio myöskin kannattaa tätä toimintavälisen sopimusta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Ja tässä suhteessa komissio yhdessä kahden muun toimielimen kanssa on sitoutunut parantamaan edelleen avoimuutta lainsäädäntöprosessissa ja asettamaan käytännön mm, järjestelyjä tulevissa kansainvälisissä neuvotteluissa. Samalla tavalla yhteisen delegoitujen säännösten rekisterin luominen vuoden 2017 loppuun mennessä lisää yhä edelleen lainsäädännön avoimuutta, lainsäädännön, joka vaikuttaa kansalaisiimme ja yrityksiin. Komissio vetoaa yhteislainsäätäjiin, jotta nämä muokkaisivat lainsäädäntö, joka tavoitteena on parantaa asiakirjojen saatavuutta kaikissa toimielimissä elimissä ja virastoissa. Komissio on järjestelmällisesti tukenut ja jatkaa yhteislainsäätäjien toimen tukemista, kun pyritään löytämään yhteinen näkemys näistä kahdesta ehdotuksesta ja kun päivitetään 149 asetusta vuodelta 2001 kun tarkastellaan asiakirjojen ennaltaehkäisevää julkaisua, komissio on ottanut käyttöön vakaan käytön asiakirjojen rekisteröinnissä ja julkaisussa asiakirjan rekisterissään. Se aktiivisesti tukee pilottihankkeita, joita parlamentti on ottanut käyttöön. tavoitteena on tarjota parempi pääsy hyvin laaja-alaisen luokittelemattomien asiakirjojen määrään. Hankkeen menestyminen riippuu johdonmukaisuuden saavuttamisesta näiden asiakirjojen hallintajärjestelmien välillä ja ettei saada aikaiseksi päällekkäisyyttä olemassa olevien välineiden välillä. Lisäksi komissio pyrkii noudattamaan julkaisuvaatimuksia sellaisina kuin on määritelty toimialakohtaisessa säännöstössä. Olemme sitä mieltä, että tämänhetkisissä säännöissä päästään oikean tasapainon avoimuuden ja tietosuojan välillä kun puhutaan ehdotuksesta, jonka tavoitteena on luoda avoimuuskomissio. Voin vakuuttaa teille, että varapuheenjohtaja Timmermans, joka valittaa sitä, että ei hän henkilökohtaisesti päässyt paikalle, on se komissaari, joka varmistaa tämän toiminnan. Voin myös vahvistaa sen, että avoimuutta pidetään äärimmäisen tärkeänä kysymyksenä komissiossa ylipäätään. Kiitoksia. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig a képviselőcsoportok Kiitokset rouva komissaari. Ja nyt sitten ryhmäpuheenvuoroihin. Ensin rouva Koratsa-Bilt, olkaa hyvä. Kiitos. On erittäin tärkeää, että ihmiset voivat luottaa työhömme ja on kurottavaa umpeen eh, kansalaisten ja instituutioiden välistä eh, kuilua. Monesti todetaan, että EU, ei ymmärrä sitä, että EU e on legitimoitu. Eli meidän viestimme on selvä. Meillä ei ole mitään peiteltävää. Olemme sitoutuneet avoimuuteen ja vastuunkantoon. Toimielinten ovet tulisi avata sen osoittamiseksi, että päätökset tehdään demokraattisesti. Euroopan parlamentti on tässä eturintamassa, mutta enemmänkin tulee tehdä, varsinkin neuvostossa. Olisi tärkeää, lanseerata kampanja nimenomaan, joka liittyy tähän asiakirjoihin eh, pääsy ja siihen liittyvän lainsäädäntöön. On erittäin tärkeää, että kansalaiset tietävät, mitä tapahtuu ja ymmärtävät, miten varat voidaan käyttää mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Esimerkiksi kun tarkastellaan kolmea toimielintä, eh, voisi olla hyvä, jos olisi jonkinlainen yhteinen foorumi, jolta kansalainen voisi tietoa löytää. Näin tulisi tarjota myöskin mahdollisuus kansalaisille voida osallistua EU-päätöksentekoon. Tämä ei nyt kuitenkaan sitten tarkoita suora demokratiaa, koska edustavasta demokratiastahan on kyse, kun EUsta puhutaan. Julkinen saatavuus ja pääsy ei ole sama kuin vikiliset tai paljastajat, vaan totta kai yksityisyyden suojaa on kunnioitettava. Ja Laura, nämä kolmikantamenettelyt on myöskin saatava avoimemmiksi ja vastavuoroinen luottamus, sitä tarvitaan ja jonkinlaista ajattelukenttää katsoisin, että mm, itse ainakin voin olla täysin avoin, kun työtä teen, olla yhteyde, voin olla yhteydessä ihmiseen. Pidän sitä tässä tilanteessa varsin tärkeänä, koska meillä on monia yhteisiä haasteita, joihin tarvitaan myös yhteiset vastaukset. Tak. Thank you. Now on behalf of... Kiitos. Äh, SD-ryhmän puolesta Anna Heed, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Äh, tietojen äh, saatavuus on perusoikeus, joka on sekä perusoikeuskirjassa ja muualla. Ja se on myöskin demokraattisen järjestelmän perusta. Kansan Laisilla täytyy olla mahdollisuus tarkastella, miten päätöksiä tehdään. Minä olen myös äh, esittelijä tämän sanotun avoimuusasetuksen esittelijä, joka valitettavasti nyt jumissa. Ja tässä asetuksessa ja tässä mietinnössä meidän on selkeästi vaadittava, että kaikki EU-instituutioiden ja viranomaisten on noudatettava oikeudenmukaista käytäntöä täysin ja kunnistettava niitä muutoksia, joita on tullut Lissabonin sopimuksen mukana ja myöskin perusoikeuskirjan mukaan. Yksi hyvä tässä mietinnössä on, että eu instituutioiden on helpotettava asiakirjan saatavuutta ja noudatettava hyvää hallintakäytäntöä ja on luotava periaatteita, jotka tukevat asiakirjan saatavuutta. Ja tämän lisäksi esityksessä pyritään myöskin EU-hallintolainsäädäntöä. Yksi kysymys, josta keskustelin paljon valiokunnassa, koski kolmikanta neuvotteluiden statusta. Siinä on merkittävä lainsäädäntönäkökohta, mutta nämä voivat herättää kysymyksiä lainsäädännön laatimisesta. SND-ryhmä sitä mieltä, että kolmikantan neuvotteluiden täytyy saada lisät näkyvyyttä, seurattavuutta, mutta toisaalta niillä on antava riittävästi liikkuvuutta. Ja täytyy raportoida vastuulliselle äh, valiokunnille kolmikantaneuvotteluista tapahtumista. Esimerkiksi asiakirjat kolmi kantaneuvotteluissa ja seuraavaksi pöytäkirjat, sanottu luettelot ja yhteiset kannanotot neuvoston kanssa siinä määrin, kun ne voidaan julkistaa ja SD kannattaa tätä tässä kokonaisuudessaan EUn avoimuuden lisäämiseksi. Monika Makovei, valmiin tekemään Makovei, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dreptul de acces la informații și de la... Oikeus saada tietoja ja asiakirjoja on perustavanlaatuinen oikeus kaikissa demokratioissa. Ilman tällaista oikeutta ei ole myöskään demokratia, vaan pelkkä diktatuuri. Ihmisillä on oikeus saada tietoa ja heidän tulee saada tietoa siitä, millä tavalla heidän varansa käytetään. Mitä tapahtuu hallinnossa, mitä tapahtuu lainsäädännössä, minkälaisia päätöksiä Euroopan parlamentissa tehdään ja Euroopan toimielimissä ja minkälaista politiikkaa hyväksytään kansalaisten nimissä. Tämä merkitsee legitimiteettiä meille ja vastuullista poliittista järjestelmää. Avoimuus ja tietojen saatavuus täyttää sen luottamuspulan, joka tänä päivänä on olemassa Euroopan kansalaisten ja EU-instituutioiden välillä. Monet kansalaiset eivät luota toimielimeen. Antakaamme heille se tieto, jota he tarvitsevat ja pyrkikäämme täyttämään tämä kuilu. Jotkut kollegat ovat sanoneet, että miksi meidän Euroopan parlamentin eh, sivustolle pitäisi laittaa kaikki se tieto, jota ihmiset eivät tarvitse. Vastaus on se, että laitetaan se vain ja annetaan ihmisten valita, mitä tietoa he tarvitsevat, eivätkä, eikä meidän. Thank you. On behalf... Paljon kiitoksia alle ryhmän puolesta. Rova Intveld, kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puhemies ja onnittelut esittelijälle hyvin tehdystä työstä. Olin edeltäjäsi ja ähm, mieleen tulee paljon sitä, mitä pari vuotta sitten tehtiin. Luottamuksesta tässä on puhuttu. Kansalaisten luottamus pysyy pitkään ja on pitkään ollut varsin alhaisella tasolla, mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että mekään oikein luota kansalaisiin jos emme uskalla näyttää heille, miten ja minkälaista työtä teemme ja kolme toimielintä, eh, voidaan katsoa, että riittävää valmiutta avoimuuteen ei oikein tunnu olevan, vaan asioita pidetään piilossa ja salassa ja paljastetaan mahdollisimman vähän. Ja olen ollut mukana niin monissa menettelyissä, että tiedän kyllä, mistä puhun. Olen jopa joutunut kahteen otteeseen kääntymään Luxemburgin tuomioistuimen puoleen juuri asiakirjojen saatavuuden hankaluuden vuoksi. Avoimuus, sen tulisi olla sääntö. Se on lakiin kirjattu asia. Joskus sanotaan, että no ei meidän tätä tai jotain asiaa tarvitse julkaista, paljasta. haluamme vielä hieman ajatella, mutta on muistettava, että avoimuus on oikeudellinen velvoitteemme jos haluamme jotain muuta, niin sekin tulee sitten pystyä perustelemaan. Kaksi vuotta sitten hyväksyttiin päätöslauselma, jota olin laatimassa. Ja hieman yllättää nyt, että kun puhutaan avoimuudesta ja kolmikanta vuoropuhelusta, niin otetaan ikään kuin askel taaksepäin liittyen tekstiin, joka hyväksyttiin vuonna 2014. Silloin oltiin ikään kuin valmiimpia avoimuudelle kuin tänä vuonna. Ja nythän on ymmärrettävä, että kansalaisten luottamus meihin on varsin alhaisella tasolla. On erittäin tärkeää, että avoimuusta vastaava taho saataisiin kaikkiin toimielimen, eh, mutta tähän saakka tässä ei ole onnistuttu. Sitten toimintasuunnitelma ja toisaalta tarvitaan myöskin selvät säännöt asiakirjojen luokitteluun ja kevyempää menettelyä sitten näiden eh, luokitusten muuttamiseksi, tuomioistuin käsittelyä tarvittaisi. Kiitos, Rava Alvia Gutman, minuutti. Esimerkki, jolta voimme arvioida EUn seurattavuutta. Tässä meillä on tällainen paperi, joka täytyy allekirjoittaa, että pääsemme tänne TTIP-neuvotteluiden asiakirjahuoneeseen. Meidän täytyy täyttää tietyt vaatimukset luokitellaan informaation käsittelyksi meidän täytyy taata asiakkaiden turvallisuus missään nimessä toimilla tai tekemättömyyksillä. Me emme voi välittää tietoa ilman lupaa. Me emme saa toisinta luokiteltua asiakirjoita niitä informaatioita. Ja kun allekirjoitamme tämän tekstin, todetaan, että jos emme noudata näitä vaatimuksia, saattaa tulla kurinpitotoimenpiteitä, tätä voimme joutua oikeuden eteen. Me joudumme allekirjoittamaan paperin, jolla vajennamme itsemme. Me vajennamme demokraattiset oikeutemme. Yhdysvaltojen ja Euroopan neuvottelut polkevat näitä oikeuksiamme. Nämä neuvotteluosapuolet vajentavat meidät että me haluamme kansanäänestykset, ihmiset voisivat puhua. Kiitos vihreiden puolesta. Herr It's a green... Vihreä, vihreiden ryhmästä siis. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Tämä mietintö on aivan erinomainen tilaisuus tuoda eu toimijoiden lähemmäs kansalaisia. Avoimuuden tulisi olla avainasemassa – vihreä AL-ryhmä uskoo, että näin meidän täytyy kaikin keinoin pyrkiä parantaa avoimuutta ja asiakirjojen julkista saatavuutta. Haluaisin keskittyä kolmeen kohtaan mietinnössä. Tämä yksi yksittäinen EU-portaalien piste, käyttöpiste ja toiseksi se, että otetaan huomioon myös kansalliset, kansainväliset sopimukset, joita tehdään kolmansien maiden kanssa, kauppasopimukset ja muut kolmanneksi. Pakollinen lobbausrekisteri, jossa tunnistetaan sellaiset lobbaajat, jotka vaikuttavat lainsäädäntötyöhön. EUlle on tärkeää muodostua kiinnekohdaksi, kun puhutaan avoimuudesta maailmanlaajuisesti. Haluaisin kiittää edustaja Ferraraa erinomaisesta työstä. Kiitoksia puhemies. Thank you for speech of representatives. Kiitos. Vihreät Eva-ryhmän edustaja. Mä nyt Batsen, FDD. Kiitos Ritsen. Hän on mukava nähdä sinut siellä. Euroopan unioni puhuu paljon demokratiasta, seurattavuudesta ja se toimen pitäisi olla kansalaisten valvonnan alaista. se väittää edustavansa. Yksi asia, joka monia huolestuttaa, on TTIP, ehdotettu transatlanttinen kauppa, investointikumppanuus, kauppasopimus Yhdysvaltain ja EU kesken. TTIPistä neuvotellaan salaisuudessa. Me ei ole mitään sanottavaa neuvotteluihin. Me voimme vaikuttaa sen tulokseen olen tähän mennessä saanut 20 000 sähköpostiviestiä äänestäjiltä, jotka ovat huolestuneita tästä. Sama julkiset palvelut ja kansalliset terveyspalvelut Yhdysvaltojen yrityksille. Erityinen huolenaihe on, on tämä investoijien valtioiden riidanratkaisumekanismi, joka mahdollistaa siitä, että yritykset voivat haastaa hallitukset oikeuteen, jos niiden oikeuksia rikotaan. Viime viikolla Obama Lontoossa uhkaili brittejä äh, Ison-Britannian lähtemisen vastustamisesta. Kuinka alas Iso-Britannia vajonnut, kun ulkoinen johtaja voi tulla uhkailemaan meitä omassa pää- kaupungissa ja oma pääministerimme katsoo suopeasti päälle, yrjöttää. Obama sanoi, että ja Ja, jos me jätämme EUn, ei mitään kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa tule ja me joudumme on viimeiseksi. Unohtaa sen, että Iso-Britannia on merkittävä Yhdysvaltojen kauppakumppani ilman mitään kauppasopimusta. Hän jätti mainitsematta sen, että Yhdysvallat on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista Euroopan kanssa sillä mitään kauppasopimusta EUn kanssa. Kun Britannia jättää EUn, ei meidän kauppasuhteemme Yhdysvaltoihin mitenkään muutu. Ää, Obama haluaa, että me pysymme EUssa, jotta TTIP tönnettäisiin kaikkien kurkusta alas, mutta ei pidä huijata itseään. Meillä ei ole erityissuhdetta Yhdysvaltojen kanssa, me olemme palvelusuhteessa. Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmällä meidän ystäviä he välittävät ainoastaan yrityksistä kansainväliseen rahoitusmaailman edusta. On brittien parhaassa edussa äänestää EUn, jät- EUn jättämisen puolesta ja, ja täytäntöön panna tämä päätös mahdollisimman nopeasti. Kiitos, Richard. Uh, thank you. Uh... Kiitos noista sanoista. Nyt Katrina Kinnici, minuutti. Grazie, <clears throat> grazie presidente. Kiitos puhemies ja kiitos kollega Ferraral tehdystä työstä asiakirjojen saanti on erittäin tärkeä asia ja toimielinten avoimuus on myöskin perussopimuksiin kirjattu asia. Kuitenkaan asiakirjoja ei ole kansalaisen helppo saada käsiinsä, eikä välttämättä ole myöskään helppo ymmärtää kaikkia hallinnollisia toimia. Ja tämä omalta osaltaan on johtanut, tämän on osittain aiheuttanut myöskin se, että eh, toimielimet eivät ole kovinkaan koordinoidusti tässä toimineet. On selvää, että toimielinten toiminnan tulisi olla avoimempaa ja johdonmukaisempaa myöskin sen suhteen, miten asiakirjoja luovutetaan käyttöön tämä uskottavuus- ja legitiimiyskriisi, eh, joka nyt on tosiasia, niin kun pyritään valvomaan toimia toimielimissä, on toisaalta muistettava, että on toimittava siten, että kansalaiset otetaan demokraattisen toimintaan paremmin mukaan ja näin saadaan heidän luottamusta eh, lisättyä. Ja oikea, on hyvä asia, että tähän suuntaan. Paljon kiitoksia. Pirkko

Juan Fernando López Aguilar. Señor presidente, komissaria. Kiitos, hyvä puhemies, eh, hyvä komissaari. Tässä siis tarkastellaan tilannetta asiakirjojen julkisuuden osalta vuosina 2014 ja 2015. On hyvä, että tätä asiaa tarkastellaan, varsinkin kun puhutaan lainsäädäntötyöstä. Tilanne on sellainen, että tärkeimpien asiakirjojen tulisi olla avoimia. Ja olisi erittäin tärkeää, että webstreamingiäkin käytettäisiin silloin, kun tärkeitä asioita tarkastellaan ja niistä keskustellaan. Toisaalta Tähän liittyy myös sellainen riski, että jotkut toimielimet toimivat siten, että ollaan ikään kuin näennäisesti avoimia. Eli toimitaan ikään kuin avoimesti, mutta ei kuitenkaan ihan todellisen avoimesti. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä asiakirjojen saatavuusasia todella hoidetaan kunnolla ja pyritään edistymään siinä. One minute, take floor, Hyvät kollegat, Euroopan integrointiprosessin instituutin rakentaminen on aina perustunut osallistuvan demokratian seurattavuuden periaatteella, ainakin periaatteessa. On epäsopivaa, että joka on instituutiota mukaan lukien parlamentti, että maksimaalinen pääsy julkisinkaan asiakirjoihin ei ole tahto. Ja Euroopan neuvoston, Euroopan keskuspankin, tuomioistuimen ja muiden EU-tahojen ottaminen asetukseen on hyvä. Asiakirjojen seurattavuus mukaan lukien Äh, delegoidut säädökset ja kansainvälisten neuvottelujen tulokset ovat erityisen tärkeitä. Näiden muutosten perustelu on aika helppoa. Ne, jotka verovaroja maksavat EU-instituutioista, ovat oikeutettuja tietämään, mitä siellä tapahtuu. Suurempi seurattavuus myöskin takaisi paremmin, että julkinen etu toteutuu toimielimissä. Kiitos. Kiitos, Hyvää. Mamikins. Ja nyt tämä ilman puhujalistaa tapahtuva menettely. Ensiksi Nikola Caputo. Grazie, presidente. General... Kiitos, puhemies. Hallinnollisten lainsäädäntömenettelyt yksittäisissä EUn jäsenmaissa – liittyvät poliittisen toimintaan, mutta toisaalta niissä on kyse myöskin eh, demokraattisten prosessien täytäntöönpanosta. On tärkeää, että eh, huomioidaan tässä poliittinen menettely ja toisaalta hallinnollinen menettely ja eh, asiakirjojen saatavuus kummankin yhteydessä. Tässähän puhutaan perusoikeudesta ja myöskin kansalliset tuomioistuimet ja EUn tuomioistuin on sitä mieltä, että tästä oikeudesta sitä ei ole toteutunut riittävän hyvin ja on erittäin tärkeää, että kansalaisille saa, kansalaiset saavat riittävän hyvin tietoa siitä, minkälainen pääsyn mahdollisuus ja asiakirjojen saatavuuden mahdollisuus on olemassa. toisaalta eh, eh, on käytettävä, olisi käytettävä yhtenäistä koodistoa asiakirjojen luokittelussa ja silloin jos käydään kolmikantaneuvotteluja tai käsitellään delegoituja säädöksiä on erittäin tärkeää että ei unohdeta tätä edustava, edustavan demokratian perusperiaatetta näiden asioiden käsittelyn yhteydessä. Marias, puheenvuoro pyydän. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε για διαφάνεια, πρόσβαση. Me olemme yleisö, joka katsoo samaa filmiä. Puhutaan asiakirjojen saatavuudesta, kun meppeinä voimme vain saada käyttöömme asiakirjoja, jotka liittyvät TTIPin siinä tapauksessa, että allekirjoitamme erityisen luottamuksellisuusasiakirjan ja menemme huoneeseen, jossa emme voi tehdä kopioita tai ö, muistiinpanoja. Me emme saa myöskään julkaista TTIPin liittyvien asiakirjojen sisältöä. Tämä tapahtuu aikana, jolloin Yhdysvaltain kongressin edustajilla ei ole tällaisia rajoituksia, vaan he saavat käsinsä kaikki TTIPin liittyvät asiakirjat TTIP-prosessin. Monilla oikeudellisilla neuvonantajilla on myös tällainen oikeus. Obama haluaa viedä tämän sopimuksen läpi hyvin nopeasti ja minusta tämä on salailun huippu. Mistä ihmeen taas avoimuudesta tässä komissaari Jourova oikein puhuu? No, tässähän selkeästi rikotaan kansallisia perustuslakeja vastaan ja käännetään päät kansanäänestykset päälailleen. Parlamentti on kansan suoraan valitsema ja sen täytyy toimia etunenässä silloin, kun kysymys on avoimuudesta ja instituutioiden vastuullisuuden lisäämistä. Antonio Marinho. Kiitos. Nyt Maria Pintu. Puhemies, hyvät kollegat Haluaisin myöskin kiittää esittelijä kollega Ferrara EUn toimielimien seurattavuus on niiden uskottavuuden takaamiseen perusehto kansalaisten silmissä. Tämä seurattavuus merkitsee sitä, että, että asiakirjojen ja tiedon saanti taataan sillä ne ovat keunoja, keinoja vahvistaa osallistuvaa demokratian seurattavana täytäntöpanon ongelmat, kaikenlainen sumeaus, hallinnolliset esteet ovat demokratian ja toimielimien elinkelpoisuuden vihollisia. On olen näistä helpottaa TTIPin asiakirjojen saatavuutta ja kaikkien kolmikantaneuvotteluiden asiakirjan saatavuutta. Sillä kenen epäile ei pelkää, mitä meidän maassamme sanotaan, eikä pidä pettää sitä, mikä on hyödyllistä. Pravi zamienik Ivan Jakovčić. Jakovčić. Yksi minuutti pyydän. Kiitos puhemies. kiitos ystävällisyydestä meitä kohtaan. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Tarkoitushan olisi tuoda toimielimet lähemmäksi kansalaisia – ja toisaalta myöskin mahdollistaa se, että Euroopan parlamentissa tehty työ saadaan lähemmäksi Euroopan kansalaisia. Ja tämä varmasti on ainoa oikea tapa, jos halutaan voittaa takaisin kansalaisten luottamus. Sillä EUlla ja EUssa on moninaisia ongelmia ja yksi ongelmista liittyy laajaan byrokratiaan on erittäin tärkeää, että hieman tarkastellaan myöskin sanakäänteitä. Kannattaa todellakin puhua todellisesta avoimuudesta ja on erittäin tärkeää, että kansalaiset tarvittaessa saavat kaiken tarvitsemansa tiedon. Kiitoksia. Kostas. Herra Kannas, pyydän. Στα έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά Asiakirjojen saatavuus kansalaisille on äärimmäisen tärkeä. Asiakirjojen luottamuksellisuus suuden pitäisi olla poikkeus eikä pääsääntö. Ja näinhän asetuksessa todetaan, se on myös yhdenmukaista sen ö, tapauslainsäädännön kanssa, jos näitä tulkintoja on esitetty. Hyvin usein saamme huomata, että EU-toimielimet kuitenkin kieltävät äh, kansalaisiltaan pääsyn asiakirjoihin ja tällä rikotaan asiakirjojen saatavuuden periaatetta. Mm, huippuesimerkkinä tästä on TTIP-neuvottelut. Hyvin vähän tietoa on sieltä äh, tullut, koska asiakirjoja pidetään luottamuksellisena. Euroopan unionin toimielinten täytyy pyrkiä siihen, että asiakirjat ovat yleisesti saatavilla, jotta voidaan lisätä vastuullisuutta ja avoimuutta suhteessa kansalaisiimme. Kiitoksia. To. Kiitos. Edustaja Konechna seuraavana. Vážená paní spravodajku, děkuji vám za velmi povedenou... Esittelijä. Kiitos oikein paljon hyvästä mietinnöstä. Voin ymmärtää, että teidän oli oltava diplomaattinen, joten kritisoitte hyvin helläkätisesti vain komissiota ja neuvosta. Itse olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti tekee paljon työtä avoimuuden eteen. En haluaisi sanoa, ettei tästä voida vielä parantaa, mutta minusta tuntuu, että 25 kantojen jälkeen voidaan sanoa, että tämä on lähinnä komissiolle ja neuvostolle, kun meppienkin on usein vaikea saada asiakirjoja käyttöön. Esimerkiksi TTIP-asiakirjat e ja toinenkin taistelu meillä on käytävänä. Me tarvitsemme EMIS-tutkintavaliokuntaan asiakirjoja. Toivon, että komission yhteistyön valmis, mutta vähän epäilen. Muiden tavoin haluaisin vedota komission, että lobbaajien keskusrekisterin pitäisi toimia kaikissa neuvotteluissa, että ei ole enemmän lobbaajia kuin kansalaisjärjestöjä esimerkiksi TTIP-neuvotteluita seuraamassa tämä asiakirja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pimenta Lopez. Obrigado, senhor presidente. O princípio da transparência que deveria... Kiitoksia puhemies. Avoimuus Yhteen pitäisi olla sääntö ja asiakirjojen pääsyyn Euroopan unionissa. Se on Euroopan sääntelyn kaunistus. Sanon tämän, koska tähän liittyy paljon salaisuutta, silloin, salailua, kun näitä kauppasopimuksia on allekirjoitettu, SETA ja TTIP. Sopimuksia emmekä tiedä, mistä sisällöstä on neuvoteltu. Tästä syystä LuxLeaks-skandaalin sekin oli merkittävä. Sitten meillä on myös muita päätöksiä, joista me emme saa riittävästi tietoa, esimerkiksi kun ajatellaan pankkivalvontaa. Edes Euroopan parlamentin jäsenet tai kansallisten parlamentin jäsenet Portugalissa tällä tapa, ta, tässä tapauksessa eivät ole saaneet näitä tietoja, joten hämäryyttä on paljon keskeisissä asioissa uh, Kiitoksia. Seuraavana komission puolesta vieraamme Vera Jourova, olkaa hyvä. Members, thank you for... Kiitos puhemies, kiitos kollegat. Kiitos tuesta ja kysymyksistä äh, avoimuuteen liittyen, johon voimme täysin yhtyä. Toimielimemme järjestävät yhteisen tapahtuman avoimuudesta toinen päivä toukokuuta. Se osaltaan osallistuu ketjuun äh, julkisia kuulemisia kun olemme järjestämässä avointa lobbaus eturyhmärekisteriä Brysseliin. 2001 vuoden, vuoden sääntö velvoittaa molempia toimielimiä ja komissio on valmis auttamaan parlamenttia ja neuvostoa, jotta tässä löydetään yhteinen perusta. Tässä prosessissa pyyntöjen käsittely tällä hetkellä asetuksen mukaan on täysin artikloiden 41 ja 42 mukaista perusoikeuskirjassa. Samanaikaisesti komissio noudattaa oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta liittyen asiakirjoihin ja rikkomusmenettelyihin jäsenvaltiota vastaan. Komissio mielellään tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa oikeusasiamiehen, tietosuojavaltuutetun, kansalaisjärjestöjen kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa – jotta voimme valvoa tulevaa avoimuusjärjestelyä. Komissio katsoo, että niillä aloilla, joista EU vastaa, meillä on selkeät kattavat säännöt, periaatteet ja käytännöt. Tässä hengessä komissio on vakuuttunut siitä, että erityinen lainsäädäntö, joka tarjoaa meille horisontaaliset puitteet EUn hallintolaille tässä vaiheessa on tarpeen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana esittelijämme Laura Ferrara. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komissiota ja puheenvuoron käyttäneitä kollegoita tuesta. Haluaisin vielä kiittää myös varjoesittelijöitä. Avoimuus on lopullinen tavoitteemme. Se on myös väline, jolla voidaan lyhentää etäisyyttä kansalaisten ja Euroopan toimielinten välillä, ja jotta saadaan kansalaiset paremmin mukaan toimintaan osallistavan demokratian periaatteen mukaisesti. Ja näin me voimme myös lisätä luottamusta, joka on nyt horjunut Euroopan unionia kohtaan. Olen pahoillani, kun kuulin joistakin kollegoiden kanssa käytävistä keskusteluista, että kansalaisia eivät tietyn tyyppiset asiakirjat kiinnosta tai he eivät ymmärrä niitä. No on toki mahdollista sekin, että tietyt tiedot eivät tule ymmärretyksi tai he herättävät vähän kiinnostusta. Kun kansalaisten kanssa keskustellaan, niin on paljon asioita, joita he eivät ole ymmärtäneet johtuen myös teknologiasta, terminologiasta tai valtavasta määrästä tietoa, jossa on vaikea sitten suunnistaa. Haasteemme Euroopan parlamentissa ja komissiossa – ja sekä neuvostossa koskee sitä, että saisimme kansalaiset paremmin mukaan, että tiedot olisivat juohevammin kansalaisten käytettävissä, että voitaisiin näin taata oikeus tietoon ja kansalaisille annettaisiin päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka voivat niitä, heitä kiinnostaa, tai he voivat päättää, mikä heitä kiinnostaa ja mikä ei. Tiedosta on tehtävää hyödynnettävissä, kelpoista ja helposti saatavaa. On vielä vaikeaa seikkailla tuolla kolmen toimielimen verkkosivuilla. Olisikin hyvä, jos meillä olisi yksi ainoa verkkosivusto, jonka kautta voitaisiin helpottaa tietojen saamista. Kansainväliset neuvottelut, kuten TTIP-neuvottelut, äh, ovat kansallisia kiinnostavia ja heitä häiritsee salailu. Myös lobbareiden vaikutus ja nämä trilogien niiden välillä ovat tärkeitä asioita. Ne ovat vielä hämärän peitossa. Toivon, että tämän mietinnön jälkeen Euroopan parlamentti huomioiden myös aikaisempina vuosina esiteltyt mietinnöt voisi yhä enemmän taata yhä avo- suurempaa avoimuutta. Kiitoksia.